Luis de Grandes Pascual. Kuusi päätöslauselmaa on tehty ja Luis de Grandes Pascual aloittaa. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, espanjalaiselle kun puhuu Venezuelan kaltaista maasta, se tekee lähes kipeää. Meillä on vanhat kiintymyssuhteet ja historialliset suhteet ja eikä tällainen tunne koskaan häviä kansojemme välillä. Mutta asiat ovat menneet varsin pitkälle se, että neljä suurta poliittista ryhmää parlamentissa Venezuelassa ovat sopineet, tai anteeksi, parlamentissa on sopinut tästä päätöslausumasta, mitä tulee poliittisen toiminnan kuvailuun jota presidentti Maduro on johtanut ja on vainottu Venezuelassa oppositiota ja se, että YK komitea, joka vastustaa kidutusta, on kuvailut tilannetta hyvin vakavin sanoin. Konkreettisesti ihmisiä kidutetaan. Se kaikki tietysti antaa ymmärtää, että tämä ei ole pelkkää puhetta. Mihin asti herra Maduro venyttää kärsivällisyyttämme, missä määrin hän pystyy legitimisesti toimimaan, vaikka hänet on demokraattisesti valittu. Hän voi Äh, hän hänelle voidaan sanoa monenlaisia asioita, mutta hän on tavallaan äh, vallankaappaaja aikanaan ollut. Me haluaisimme, että Venezuela on vauras ja toimme Venezuelaisella, että se toimii demokratiassa rauhassa ja löytää sellaisen tien, että Euroopan kanssa voimme vaikuttaa tähän maan parempaan tulevaisuuteen. Kiitoksia puhemies. Presidentin vaalien jälkeen 2013 tilanne Venezuelassa on dramaattisesti äh, huonontunut. Äh, tilanteesta tulee aina vaikeampi oppositioryhmille. Pidätyksiä äh, on yhä enemmän ja Lopesin pidättäminen on tunnetuin näistä tapauksista. YK on korkea edustaja on ollut huolestunut näistä tilanteesta ja kertonut, että siellä on systemaattisia riko, ihmisoikeuksien rikkomuksia. Maa on hyvin jakautunut ja on todella aika, että tämänhetkinen Venezuelan hallitus päättää tämän ikävän luvun ja aloittaa vuoropuheen opposition kanssa. Kaikki <clears throat> syyttömät on vapautettava, kokoontumisen vapaus taattava ja oikeuslaitoksen riippumattomuus samoin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Demes Maaker. Ähm. Kiitos äh, puhemies. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Se, mikä helmikuussa alkoi opiskelijoiden protestina turvallisuuden puolesta, oli Maduron hallinnolle äh, mahdollisuus äh, sortaa sitten kaikkia opiskelijoita. Ja nyt tällä hetkellä meillä on 1400 ihmistä vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä. Ja riskinä on jopa viiden vuoden vankilatuomio, eli oikeusvaltiosta ei Venezuelassa enää voida puhua. Maduro Chavezin seuraajana on hyvin kourasesti pitänyt maata käsissään. Maata, jossa talous on kansallistettu ja jossa korruptio kukoistaa. Ehkäpä meidän täytyisi miettiä samaa kuin USA-kongressia ryhtyä sanktioihin Maduroa ja hänen hallintoaan kohtaan, varsinkin niitä, jotka ovat ihmisoikeuksia rikkoneet, että he eivät enää pääsisi Euroopan unioniin matkustamaan ja että heidän varansa jäädytettäisiin. Venezuelan demokraattinen vaje on tuomittava välittömästi ja vaadittava satojen mielenosoittajien ja poliittisten vankien vapauttamista, muun muassa Maria Corinan vapauttamista. Gracias. Sen... Kiitoksia. edustaja Korau. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. La Venezuela. Tämä Venezuelan kysymys, kuten yleensäkin tällaisissa tapauksissa, äh, neuvotteluissa ja tarkistusten äm, äh, käsittelyssä näin, että tässä oltiin enemmän puolueisia, kun että tässä olisi todellinen ongelma. On totta, että Venezuelassa on demokratiaongelma ja ihmisoikeusongelma, mutta emme pysty katsomaan asiaa oikein objektiivisesti, koska toisaalta meillä on Maduron tukia, joita niitä, jotka tukevat hallitusta, ja toisaalta meillä on niitä, jotka tukevat oppositiota joka kuitenkin voisi olla ei niin spontaani oppositio, vaan jonkun kolmannen länsimaisen voiman pakottama oppositio. E, joten tässä on vaikea olla sitoutumaton on löydettävä ne ryhmät, jotka puolustavat Venezuelan kansaa ja Venezuelan kansalaisten ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Edustaja Maura seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma tulee sopivaan ajankohtaan. Tänään voin sanoa, että olen ylpeä siitä, että Euroopan parlamentti on pystynyt vastaamaan tilanteen, tilanteeseen vasta, vasta, vastaamalla tavalla ja on pystynyt toimimaan tiukasti, päättäväisesti tukien oppositiota. Kuitenkin huolimatta tästä tärkeydestä ja tekstin tiukkuudesta, josta äänestämme, me emme voi tehdä sitä virhettä, ajattelisimme, että nyt olemme tehneet kaiken mahdollisemme. Tämän päätösasunnon jälkeen meidän täytyy tehdä työtä, välttävästi ottaa hallitus Venezuelassa korjaa ja lopultakin lopettaa järjestelmälliset ihmisoikeusrikkomukset ja perusoikeuksien loukkaamisen opposition kohdalla. Mutta jos tällaista korjausliikettä ei tapahdu, niin ALDE-ryhmä haluaa vakuuttaa teille, että tutkimme kaikkia eri mahdollisuuksia, jotta hallitus lopultakin muuttaa siellä toimintaansa edustaja Kouso. Jotkut käyttävät demokratia- ja ihmisoikeutta omien etujensa mukaisesti. Tämä päätöslauselma on esimerkki siitä, että on käytetty poliittisena välineenä ihmisoikeuksia. Kun ajatellaan demokraattista linjaa Venezuelassa, sitä vastaan on yritetty kaikkia vallankumouksia, sapotoidaan öljytuontia ja käydään mediasota ja nyt sitä väkivaltaisuutta. Ovatko nämä rauhanomaisia opiskelijoita? Minusta niitä, he käyttävät kyllä aseita. Minä näen, että tässä on kerrottu jopa sota-aseita. Täältä löytyy muita väkivaltaisuuksia. Jos äänestän tämän päätöslausuman puolesta, 11 on vain äh, tapettu e-, Venezuelassa e-, Eh, kansapuolue Espanjassa on tehnyt kaikensa, mutta Venezuelassa näin ei voi tehdä. Tehkää mitä tehkää, valehtelkaa niin kuin haluatte, mutta kuitenkaan ei voida kiertää suvereenia suuntaa Venezuelassa ja sitä linjaa, jonka he ovat demokraattisesti itse valinneet. Kiitoksia. Seuraavaksi alkaa varsinainen keskustelu edustaja Stetina. Pane předsedající, venezuelský režim se snaží umlčet opozici. puhemies. Venezuelan hallitus yrittää tukahduttaa opposition. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet vankilaan mukaan lukien toimittajat, opiskelijat, kuten esimerkiksi Leopoldo López erittäin tärkeä oppositiopolitiikko, on myöskin pidätetty. Siksi tuen tätä päätöslelmaa, joka perustuu meidän kokemuksemme meidän maissamme Neuvostoliiton hallinto yritti tukahduttaa opposition vainolla ja panemalla heidät vankilaan. Siksi oli niin tärkeää saada tukea demokraattisista maista 25 vuotta sitten. Ja uskon, että tällä hetkellä meidänkin pitäisi lähettää tätä demokraattista tukea näille ihmisille vetoan siihen, että heti vapautetaan Lopes ja muut poliittiset vangit. Kiitoksia. Senor Assis. Kiitoksia, edustaja Assis. Senor president, no nosso entendimento, uma democracia. Kiitos, puhemies. Tämähän on Kyseessä on periaatteessa demokratia, mutta ei kuitenkaan oikeusvaltio, koska oikeusvaltio merkitsee sitä, että kunnioitetaan vallan jakoa, täytyy kunnioittaa puhevapautta ja tässä täytyy huolehtia myös siitä, että oikeusvaltioiden kaikkia periaatteita noudatetaan tässä meidän, tai siis meidän sosiaalidemokraattinen ryhmämme on sen vuoksi työskennellyt tämän tärkeän aloitteen puolesta, koska tilanne Venezuelassa tällä hetkellä on valtavan monimutkainen. Meidän mielestämme meidän ei tulisi verrata tätä äh, asioihin, mitä on äh, tapahtunut aikaisemmin. Se, mitä Venezuelassa nyt tapahtui, ei ole sama, eikä se ole verrattavissa siihen, mitä Neuvostoliitossa tapahtui, koska Venezuelassa kuitenkin äh, mielenosoituksetkin ovat olleet rauhanomaisia. Me seisomme tämän aloitteen takana, me olemme olleet mukana työstämässä tätä ja tuemme oikeusvaltion perusperiaatteita. Meidän mielestämme Venezuelan on työskenneltävä oikeusvaltion puolesta, emmekä me halua välttää sitä, että äh, tätä asiaa käsitellään, mutta meidän mielestämme Venezuela on demokraattinen yhteiskunta, mutta kuitenkin demokratialla on tällä hetkellä siellä valtavia ongelmia ja sen vuoksi Euroopan parlamentin tulee täyttää roolinsa. La señora Becerra desea responder. Señora Becerra, por favor. Ja sinne kortti, haluatteko te vastata? Kiitoksia puhemies. Haluaisin valita yhden asian ja osoittaa, että se, mitä parlamentissa teemme Venezuelan suhteen, on tärkeää. Se on aika ratkaiseva ja päättäväistä, koska yhdistämme tässä voimia, mutta vieläkään emme riittävästi osoita erästä tärkeää kysymystä, nimittäin poliittinen vaino niin teidän pitää tämä kysymys tehdä, eikä puhua muuten, olkaa hyvä. Niin kysymys on, että me korostamme sitä, että EU ja EU-valtiot, Belgia esimerkiksi, on tunnustanut venezuelaiset poliittisena pakolaisena. Meidän pitää tunnustaa tällainen poliittinen vaino, joka siellä tapahtuu. eu creio que este Kiitos. Se, tai siis tämä äänestys tulee todennäköisesti johtamaan siihen, että hyväksymme sen, että on asioita, jotka on tuomittava. Esimerkiksi se, millä tavalla oppositiota kohdellaan. Ja kyllähän se näkyy tästä päätöslauselmasta. Mutta on myös painotettava sitä, että emme sekoita asioita keskenään. Venezuela on järjestänyt demokraattiset vaalit ja haluamme sanoa, että ei se toki riitä, että maa olisi sen vuoksi täysi demokratia, mutta on kunnioitettava demokraattisia sääntöjä. Edustaja Kaski. Aresztowanie w lutym kilku studentów. Kiitos, puhemies. Joitakin opiskelijoita pidätettiin heinäkuussa, koska he osallistuivat rauhanomaisiin protesteihin. Tämä äh, käynnisti laajan protestiaallon. Herra Lopes itse eh, il, julisti, että oikeusjärjestelmä Venezuelassa oli epäoikeusjärjestelmä. Hänet pidätettiin ja hänen pidätyksensä on laiton äh, vielä tänäkin päivänä. Häntä ja äh, hänen liittolaisiaan äh, kohdellaan nöyryyttävästi. Tämä on ihmisoikeuksien rikkomus ja nyt on korkea aika, että ryhdymme toimimaan Nicolas Maduron hallitusta vastaan. Señora Kiitoksia, Kiitoksia puhemies. Me näemme, että rikotaan vakavalla tavalla venezuelalaisten ihmisoikeuksia. Me emme voi vain toivoa, että tila tästä vielä pahenee. Tämän takia vetoan neuvostoon, että alkaisi pohtia yhtenä vaihtoehtona verrattuna erityisiä seuraamuksia Maduron hallituksen virkamiehiä kohtaan. Olen järkyttynyt siitä tavasta, millä hallinto kohtelee ihmisiään, venezuelaiset, jotka käyttävät lain demokratian oikeuttaan osoittaa mieltä rauhanomaisesti hallituksen epäilystä politiikkaa vastaan altistetaan tukahduttamiselle ja brutaalille kohtelulle järjestelmällisesti, mitä tulee turvallisuusjoukkojen toimintaan. Vetoan vastuuviranomaisen, no, että vapautettaisiin kaikki poliittiset vangit, jotka on pidätetty sattumanvaraisesti mielivaltaisesti, jotka eivät saa oikeudenmukaista kohtelua mukaan lukien Leopoldo Lopez ja Maria Machado. Emme voi enää suvaita sitä, että oppositiojohtajat eh, joutuvat rangaist- sattumanvaraisten rangaistusten kohteeksi ja Venezuelassa ei ole toimivaa oikeuslaitosta, joka voi tutkia ja tuomita oikeudenmukaisesti tämän tyyppisissä tilanteissa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi. Risokonos. Συγκρούσεων φέτος στη Kiitos. on yrittänyt kaataa demokraattisesti valitun Maduron hallinnon joten eh, sen sijaan, että tämä parlamentti tukisi Venezuelan hallitusta. Täällä toimitaan hyvin selektiivisesti. YK raporttia on käytetty hyvinkin valikoivasti. Minusta olisi parempi, että me keskittyisimme YK ihmisoikeusraporttiin, jossa todetaan, että kyseessä on lieviä, tai kyseessä on myös esimerkiksi Kreikan äh, Kreikassa ihmisten perusoikeuksien loukkaamista johtuen näistä säästöistä, joita Ecofinin perusteella joutu tekemään. Ja sen sijaan, että puhutaan uhreista Venezuelassa, niin meidän pitäisi puhua tapahtumista Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Ja esimerkiksi Euroopan pitää lopettaa Kreikan äh, kansalaisten kiristäminen äh, veloilla ja muulla, mitä me viime päivinä paljon kuulemme. Eh, <clears throat> señor Chrysogonos, tiene tarjeta. Niin, hyväksyttekö sinisen kortin herra Buchner, Buchnerilta? Es ist richtig, dass in Venezuela Onko totta, että Venezuelassa oppositio käyttää väkivaltaa ja ei toimi epäoikeudenmukaisesti, mutta onko oikein tällaista epäoikeudenmukaista toimintaa kohdata epäoikeudenmukaisuuksilla ja terrorilla? Tähän mielelläni haluaisin vastauksen. Terror und Folter sind falsch Terri ja kidutus ovat väärin, tuli se sitten miltä puolelta tahansa. Mutta tässä kuitenkin on ihan oikeudellisesti toimittu niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat tehneet rikoksia Venezuelassa. Gracias, señor Urtasun. Kiitoksia, edustaja Urtasun. Joo, te, te oikein sirkeä. Puhemies, minun täytyy sanoa, että se mitä tässä on tänään käytetään väärin tätä 135 artiklaa, koska ei tässä haluta tuomita ihmisoikeuskysymystä, vaan halutaan ottaa tästä poliittinen äh, ase demokraattista hallitusta vastaan, koska en tiedä kuinka monta päätöslausumaa Venezuelassa täällä on jo tehty. Jotkut täällä ovat sanoneet, että pystyvät äh, hyväksymään totaalisia hallintoja ja sitä Venezuelan kannassa hyvät, teillä on päähänpintymä johtuen hallituksen poliittisesta väristä. Jos on jonkinlainen ihmisoikeusrikkomus tapahtunut siellä, niin sitä pitää kohdella samalla tavalla kuin muissakin tapauksissa. Ja tämä nyt ei ole sellainen tapaus. Tämä on tällainen yleinen kysymys, enkä voi olla samaa mieltä, ryhmän ei ole samaa mieltä tästä asiasta, siksi minun täytyy sanoa, että pahoittelen jälleen kerran tällaista tekopyhää toimintaa. Me emme ole halunneet osallistua keskusteluun eikä tarkistukseen puolueessamme, koska emme puolta tätä tekstiä tietysti äänestämme tätä vastaan myös. Kiitoksia. Herra, sun nyt täällä näyttää, herra Kaski näyttää sinistä korttia teille. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä, herra Kaski. Padło tutaj stwierdzenie, iż e, tego typu e, potępianie rządu. Me juuri kuulimme, että tällainen menetsunnan hallituksen tuomitseminen on, ei ole perusteltua. Haluaisin kysyä teiltä, hyväksyttekö te sen, että äh, pidätettyjä äh, oppositiojohtaja Leopoldo Lopesta ja muita äh, opposition kannattajia kohdellaan nöyryyttävästi. E, e, heillä ei ole vettä, ei sähköä, he eivät voi käyttää perus Ähm, palveluja, heidän täytyy kuunnella ähm, kovaa musiikkia, näin on äh, käynyt jo pitkän aikaa. Hyväksyttekö tämän? Tämä jota meidän pitää käsitellä, niin pitääkin käsitellä, mutta minä vain vaadin, että samalla tavalla mitataan näitä tapauksia kuin muidenkin maiden kohtauksessa. Ja tämä teksti on tällainen yleinen asia, joka on va- suunnattu tätä hallitusta vastaan jossain konkreettisessa tapauksessa, niin keskustellaan sitten siitä, mutta toimitaan samalla tavalla kuin muilla, muidenkin maiden kohdalla. Kahdeksan päätöslausamaa on tehty Venezuelasta johtuen. Tämä on vain tällainen läksy Venezuelan hallituksen, josta te ette pidä. Señor... Läksyttekö vielä herra Nasilta sen, sen kuoten? Joten aivan lyhyesti herra Nars. Tässä on. Onko teistä järkevää, että YK ihmisoikeuskomitean jäsen ja, to, ki, ja samoin äh, kirjoituksen vastaista komiteasta ja muista komiteoista YKssa olla sitä mieltä, että se, että äh, että tämä osoittaa, että venezuelalaiset perkävät tilannetta ja tämä on todellisuutta, joka pitää tuomita siellä. Vielä enemmänkin sanoisin, minä sovellan tällaisia periaatteita kaikkiin paikkoihin, se rikotaan niin sanottu. En ymmärrä sitä, että te ette halua tiukasti tuomita asia, joka voidaan pitää tuomita. Javier, no, Javier, no, Javier. Javier, ei tästä ole kyse. Minä aina tuomitsen ihmisoikeusrikkomukset missä tahansa. Olen vuosia taistellut ihmisoikeuksien puolesta, mutta tästä ei ole kyse. Tässä tämä on yleinen kysymys, ja et ollut täällä viime vaalikaudella, mutta olemme laatineet lukuisia päätöslauselmia Venezuelasta, koska täällä on salissa ihmiset, jotka haluavat antaa tavallaan läksyn Venezuelalle. Tässä ei ole kysymys mistään muusta. Kiitos. Asulis. Siellä on sinisiä kortteja, mutta nyt käy niin, että äh, meillä on vielä muita keskusteluita ennen äänestystä istuslistalla. Tämän takia pahoitteleen, en pysty hyväksymään näitä pyyntöjänne ja minun täytyy olla hiukan paljon tiukempi myös puheajoissa, koska muutoin myöhästymme täysin aikataulusta. Seuraavaksi edustaja Bashir. Uh, Mr. President, Uh, Herra puhemies, kiitos. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, kehottaakseni Obaman hallintoa avaamaan vuoropuhelun Venezuelan kanssa ihan samalla tavalla kuin nyt Kuuban kanssa. Lopetetaan äh, Venezuelan hallinnon äh, tekosyyt äh, estää esimerkiksi lehdistövapautta ja estää todellista demokratiaa ja harjoittaa muutakin eh, kansan kurjistamista. Venezuelan täytyy nyt ymmärtää, että se ei enää kykene ylläpitämään taloutta, koska öljyn hinta on ympäri maailman vapaassa pudotuksessa. Siellä odotetaan 60 prosentin inflaatiota tänä vuonna, eikä se kykene enää maksamaan sen avokätisiä sosiaaliturvamaksuja, sosiaalitukia, mitä se on luvannut kansalaisille. USA täytyy tehdä niin kuin Kuuban kanssa ja ymmärtää, että sen ei tule tukahduttaa itsenäisen valtion pyrkimyksiä. Kiitokset ja hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille jäsenille. Gracias, señor Basir. Señor Kelam. Kiitoksia vuorossa edustaja Kelam. Kiitoksia puhemies. Olen erittäin huolestunut siitä, että poliittinen tilanne Venezuelassa jatkuvasti huononee. Tällä maalla on erityinen vastuu noudattaa oikeusvaltioperiaatteita, koska siitä on tullut vasta YK on turvallisuusneuvoston jäsen. Taloudellinen sosiaalinen kriisi siellä johtuu suoraan jatkuvasta poliittisesta ideologisesta suvaitsemattomuudesta. Suuri oppos, on, protesteissa on pidätetty oppositiojohtaja, kuten Lopez ja myös kongressijohtajia. Kuitenkaan ei voida hyväksyä mitenkään pelkään sitä, että 40 äh, mielenosoittajaa on kuollut näissä äh, mielenosoituksissa. Tämä ei ole mitään oikeusvaltioperiaatteita. Meidän äh, täällä ihmiset yrittävät viedä demokratian pariin taas Venezuelan ja me, vaarantavat henkeensä. Pyydämme, että edustaja Mogherini vaatii poliittisen vankien vapautta. Señor presidente, Lopeta Kela. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan näitä, näitä hyviä kohdassa tekstissä ja joidenkin kohtojen puolueettomista, kuitenkin totta, että kaikki poliittiset toimijat Venezuelassa heidän pitää ryhtyä rakentavassa hengessä tapahtuvaan vuoropuheluun. Pitää lopettaa kaikki väkivaltaisuudet ja alkaa vuoropuhelu, jonka kautta saadaan rauha ja, ja voidaan ah, kokoontua ilman rikkomuksia, mutta pitää loppua, loppua nämä mielimaltaiset pidätykset, mitä tulee herra Lopesi. Hän on ollut kymmenen kuukautta vankina. Tätä pidätystä voidaan pitää mielivaltaisena ja näin on toiminut YK kirjoituksen vastainen komitea ja ihmisoikeuskomitea YK on samaa mieltä, joten on aivan välttämätöntä lopettaa tällainen, nämä oikeuden väärinkäytökset. Pitää joku jotain sotilasvankilassa aiheesta, jonka ei mitenkään liity sotilasoikeus oikeus, oikeuteen. Konflikti, joka siellä on vallalla, ei liity pää, pääomaan tai sosialismiin, vaan siellä puolustaa käytetään väkivaltaa poliittisena keinona ja sattumanvaraisesti vainotaan opposition jäseniä, jotka ovat sitten valmiita tuomitsemaan hallinnon toiminnan. Edustaja Belder. Kiitos puhemies. Yhdessä lausessa voidaan sanoa kaikki. Nimittäin demokraattinen oppositio Venezuelassa sanoi sen viikko sitten, meidän hallintomme on demokratisoinut äh, rankaisemattomuuden. Venezuelan oppositio ansaitsee kaiken meidän tukemme, että se kykenee rakentamaan oikeusvaltion omaan maahansa. Maduro toimii ihan toisella tavalla. Hän sanoi muun muassa, että äh, hänen mukaansa esimerkiksi juutalaiset äh, ovat toimineet väärin ja heitä sorretaan. Venezuelassa on vallalla valtava antisemitismi ja siellä ei edes ole paljon juutalaisia. Kiitos. Gracias. Señora Weber. Weber. Today in Venezuela, many of the civic and political opposition leaders... Tänään Venezuelassa monet äh, äh, kansalaisoikeuksien puolustajat ovat vankilassa. Leopoldo Lopez on vain tunnetuin, mutta melkein sata nuorta aktivistia on myös vankilassa ja yli 2000 tutkitaan. Kaikki johtuu siitä vain, että he äh, harjoittivat äh, mielenosoitusoikeutta hallitusta vastaan, joka on vienyt maan kuilun partaalle presidentti Maduron on ymmärrettävä, että demokratiassa kilpaillaan reilusti vastustajien kanssa, ei heitä panna vankilaan ja tällä tavoin vaarannetaan enää poliittista uraansa ja myös henkeään. YK on korkea edustaja on vaatinut vankien välitöntä vapauttamista ja samoin Amerikan valtion organisaatio, nyt Euroopan parlamentti vaatii sitä. Emme me voi ajatella, että tämä kaikki on vain jotain salaliittoa Venezuelaa vastaan. Me haluan demokraattisen tien Venezuelan kansalle heidän hyvinvointiaan. Edustaja Zuber. President, Atos violentos, destruição de património público, como pegar... Kiitos. Se, että tuhotaan, esimerkiksi poltetaan, rakennuksia. Ja näimme, että eh, erään naisen lapset kuolivat tällaisessa sytytetyssä tulipalossa. Nämä ovat vakavia eh, rikoksia, jotka johtaisivat eh, pitkiin tuomioihin meidänkin kotimaissamme, jotka tällaista tekevät, heitä on rangaistava. Mutta Venezuelassa, kuten monet täällä ovat sanoneet, sehän on maa, joka on 200 vuotta itsenäinen, niin uhreja eh, olivat eh, nämä eh, surmansa saaneet. Maassa kaikki ei toimi kunnolla. Nämä rikokset ovat vakavia ja hyvin monet ovat joutuneet näiden rikosten kohteeksi. Hallinto käyttää valtaansa hieman liioitelulla tavalla Tämä on kuitenkin riippumaton valtio, jossa on riippumaton oikeuslaitos, jonka tulee käsitellä näitä rikkomuksia. Mutta tässä päätöslauselmassa käytetään Euroopan parlamenttia Venezuelaa vastaan. Seuraavaksi toimme ilman puhujalistaa. Täällä on paljon puhuja puhepyyntöjä. Me voi tietenkään kaikkiin suostua, se on ihan luonnollista, koska muuten emme koskaan ehdi muita keskusteluja käydä. Joten jos teille sopii, niin annamme jokaiselle poliittiselle ryhmälle yhden puheenvuoron, erityisesti niille, jotka eivät vielä ole puhuneet. Tämän takia Herra Turgais saa ensimmäisenä puheenvuoron. Kiitoksia. Tilanne Venezuelassa on kansainvälinen hätätilanne. Lähes Maduron hallitus, joka jatkaa Chavezin tiellä, on edelleen diktatuuri ja kaudellistinen ja se pyrkii hakkaamaan oppositiota, rikkomaan ihmisoikeuksia, tukemaan terroristeja, lopettamaan lehdistön vapauden ja pyrkii tuhoamaan Venezuelan kansan sortain, köyhdyttäen heitä. Venezuelan tasavalta on hirvitysten tasavalta, jossa viedään ihmisiä vankilaan, jossa ja ajattelen niin kuin presidentti haluaa, suljetaan eh, medialähteitä, jos ei tanssita siihen tahtiin, mitä chavistit haluavat. Venezuelaiset ovat saaneet tarpeeksi, heitä vainotaan, heidät alistetaan chavistien pelolle ei enää, nyt ei ole enää aika puheille, vaan toimille ja EUn pitää vaatia, että Venezuelan hallitus lopettaa antidemokraattisen toimintansa ja tukahduttamispolitiikkaansa. Olen vielä varma, että joinakin päivinä Venezuela pääsee tästä hirvittävästä äh, paineesta eroon ja se tulee kunnollinen demokraattinen vapauksien maa. Ja EPPssä pyrimme toimimaan tämän mukaisesti. Pahoittelen sitä, että ne, jotka puolustavat Saveshenkistä äh, hallitus siellä, kuten herra Paulo Igressias, ja ovat olleet pelkurimaiset, jotka olisivat tulleet tänne keskustelemaan tästä asiasta, eivät sano täällä yhtään mitään näistä kysymyksistä. Kiitoksia, edustaja Euroopan unioni on äh, äh, kansainvälisessä politiikassa ollut äh, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaja. Voimme sanoa, että demokratian periaatteiden noudattaminen, ihmisoikeuksien noudattaminen ei ole pelkästään Euroopan unionin ulkosuhteen, ulkosuhteiden perusperiaate, vaan se, sille perustuu koko Euroopan unioni, joten voimme vain olla huolestuneita Venezuelan tilanteesta, jossa ähm, demokratian perusperiaatteet ja perusoikeudet, äh, niitä rikotaan jatkuvasti. Siksi tuen näitä päätöslauselmia. Mielestämme Euroopan parlamentin täytyy välittää näitä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen perusperiaatteita ja on tärkeää, e, e, että Ähm, tuomitaan ähm, oppositiojohtajien äh, vaino. Äh, Venezuelan on tehtävä tärkeitä askelia, mitä tulee mielipiteen vapauteen ja kokoontumisvapauteen. Tähän, näihin toimintaan pitää ottaa kaikki Euroopan toimielimet mukaan ja korkean edustajan täytyy olla paljon näkyvämpi tässä asiassa. Kiitoksia. Señor Lever. Edustaja Klever. Kiitoksia. Minä halusin puhua jotain esille Maria Karina Macharan tapauksen, mutta nyt kommenttien valossa, ven, jota Merkkosuurdelegaation Venezuelan suuretta sanoi, hän sanoi, että herra Lopez oli syyllinen erilaisista rikkomuksista ja sitten hän sanoi, että hän saisi oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Tämän asian absurdius ei osoittaa, että minkälaista mahdollisuutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei ole. Tämä tuli aivan selväksi. Regiimi, eh, nämä kaikki eleet siellä, puhutaan vaikka miten ja tämä olisi aivan koomista, ellei tässä olisi kyse vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja kansan köyhdyttämisestä. Sitähän siellä juuri tapahtuu. Ja mitä tulee näihin naurettaviin äärivasemmiston kommentteihin, mitä tulee uuskolonialismiin ja muuhun, minun täytyy vain sanoa, hävetkää näitä häpeällisiä kommentteja. Kiitos. Gracias. Kiitoksia. Sitten Era Viegas. quero expressar eh, a minha solidariedade e apreço ao povo da venezuela. venezuelan kansa on eh, vapaasti ja demokraattisesti ilmaissut tukensa vallankumoukselliselle prosessille. vaalit toteutettiin kaikkien lakien mukaisesti ja vaalit eh, kansainväliset vaalitarkkailijat eh, olivat sitä mieltä, että vaalit olivat oikeudenmukaiset. Jopa Jimmy Carter on eh, ilmaissut, eh, että Venezuelan demokraattinen prosessi on esimerkillistä. Tämä on sitaatti. Joten sen sijaan, että me tässä läksytämme Venezuelaa, niin meidän pitäisi miettiä, millä tavalla käytetään resursseja, miten ne jaetaan kaikkien kesken eikä vain muutamalle harvalle. Me yritämme työskennellä köyhyyden vähentämiseksi ja Venezuelassa tähän on kyetty ja ihmiset ovat saaneet asuntoja. Eli siis vaihtoehtoja löytyy, mutta historia sitten antaa tuomionsa myöhemmin. Della Vedova. Edustaja Della Vedova. Anteeksi, neuvoston edustaja Della Vedova. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies, arvoisat eh, parlamentin jäsenet. Euroopalla on historialliset suhteet Venezuelan. Venezuelalla on potentiaali äh, lisätä alueen talouskasvua ja hyvinvointia, ainakin sillä pitäisi nämä, tämä potentiaali olla. Äh, kuitenkin äh, poliittinen polarisaatio maassa on erittäin huolestuttava. 2014 on ollut hyvin vaiherikas vuosi, jossa mielenosoituksessa on ollut hallituksen puolustajia ja vastustajia. Euroopan parlamentti on ilmoittanut, kuinka huolestunut se on tästä polarisoitumisesta ja väkivaltaisuuksien lisääntymisestä. Olemme huolestuneita, ilmoitimme olemme huolestuneita poliitikkojen ja opiskelijoiden pidättämisestä ja olemme vedonneet mm, hallitukseen ja opposition ja kansalaisjärjestöihin, että ne tekisivät yhteistyötä ja löytäisivät ratkaisun. Olemme kutsuneet kaikki osapuolet poliittiseen vuoropuheluun ja tuomitsemaan väkivallan. On huolestuttavaa huomata, että e, ei olla edetty sovinnon tiellä. Ristiriitoja on vieläkin e, ja näyttää olevan tulevaisuudessakin. Euroopan unioni arvosti mm, presidentti Maduroa siitä, että hän virkaanastumispuheenvuorossaan halusi saada aikaan osallistuvuutta, mutta Venezuela on vielä kaukana sisäisten jakolinjojensa purkamisesta. Meidän on nyt vedottava hallituksen mm, vastuuseen ja opposition vastuuseen, että kokoontuisivat löytääkseen ulospääsytien, vaan tällainen kattava lähestymistapa mahdollistaa ratkaisujen löytämisen hallituksen on eh, johdettava maata kohti yhtenäisyyttä. Venezuelassa ei ole pelkästään poliittisia ongelmia, vaan myös vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja turvallisuusongelmia. Eh, valtaisa inflaatio, eh, peruselintarvikkeiden pulo ja korkeat rikollisuudet ja turvattomuuden tasot Ähm, öljyn hinnan lasku on äh, haitanut tilannetta entisestään ja vaikuttaa siihen, että valtio ei pysty saavuttamaan vuoden 2015 tavoitteita. Äh, presidentti Maduro on sanonut, että julkisia menoja on leikattava ja vaaran on, että tälle, e, näille kriisin vastaisille toimille ei saada riittävästi tukea. Myös Venezuelan rooli alueella saattaa heikentyä, kuten Äh, UNASURin äh, pääsihteeri Samper sanoi äh, puheessaan Brasiliassa. Parlamentin päätöslauselmassa muistutetaan oppositiojohtajien, opiskelijoiden ja muiden tilanteesta, jotka ovat pidätettyinä. Venezuelan on varmistettava oikeudenmukaiset ja nopeat tutkinnat. olla huolestuneita siitä, että näitä äm, oikeuskäsittelyjä lykätään entisestään. Me tulemme seuraamaan poliittisten toimijoiden tilannetta, esimerkiksi Leopoldo Lopes ja nämä neljä opiskelijaa, jotka ää, äh, äh, syytetään samanaikaisesti. Euroopan unioni on valmis vahvistamaan yhteistyötä Venezuelan kanssa sekä alueellisesti että kahdenvälisesti Äh, muistutamme Venezuelaa sitä, että vakaus ja edistys voidaan saada aikaan ainoastaan osallistavan vuoropuhelun kautta, joka perustuu demokratialle, ihmisoikeuksille ja mielipiteenvapaudelle. Tämä on ainoa tapa äh, saada aikaan sovinto koko poliittisessa kentässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän neuvoston puheenjohtajavaltion valtion puheenvuoroon päätyy